äänestettiin, lähetetään eteenpäin. Euroopan parlamentin nimissä kiitän teitä kaikkia, että olitte läsnä ja myöskin tulkkeja tässä ystävällisesti kiitetään. Toivotan teille oikein mukavaa iltaa ja jos nyt vielä lähdette syömään, niin oikein hyvää ruokahalua. Istunto on näin päättynyt.